Herra Gabriele Albertini on esittänyt pyynnön parlamentaarisen koskemattomuutensa suojaamiseksi. Artiklan 6 kohdan 3 työjärjestys mukaisesti tämä pyyntö välitetään oikeudellisten asioiden